Il presidente. Puhemies. Buongiorno. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille. Meillä on nyt intiimitunnelma salissa. Istunto on avattu. Haluaisin kertoa, että Libyan valiokunta on päättänyt aloittaa toimielinten väliset neuvottelut säännön 69c-kappale 1 mukaisesti. Tämä muodostaa mandaatin neuvoitteelle. Tiedot ovat verkkosivulla saatavilla ja ne julkaistaan istunnon pöytäkirjassa säännön 69c kappaleen 2 mukaisesti. Jäsenet tai poliittiset ryhmät voivat huomiseen 13. päivään helmikuuta kello 24 mennessä pyytää äänestystä tästä neuvottelumandaatista, ellei mitään pyyntöä esitetä. Päätös katsotaan hyväksytyksi ja nyt siirrymme eteenpäin Elisabeth Gardinin mietintöön koskien unionin pelastuspalvelun mekanismia. Antaisin nyt heti esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä, edustaja Gardini. Paljon kiitoksia puhemies. Me olemme tänään tilanteessa, jossa kirjoittamme kaunista sivua Euroopan unionin historiaan. Halusin tässä yhteydessä kiittää heti kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tämän työn vaiheissa eri varjoesittelijöitä, kollegoita ja koko parlamenttia, joka on osoittanut omalla joustavuudellaan, kuinka kykenevä se on tarkastelemaan tämän mekanismin vaikutusalaa ja mekanismin vahvistamista Euroopan pelastuspalvelun mekanismin osalta. Meillä on ollut jonkin verran myöskin epäilyksiä ja haluttomuutta tietyissä jäsenmaissa, jotka ovat olleet hiukan huolissaan tämän pelastuspalvelumekanismin vahvistamisen suhteen, pitäneet sitä eurooppalaistamisena. Kuitenkin Eurobarometrin mukaan monet kansalaiset haluavat pelastuspalvelumekanismin toimivan ja haluavat, että Euroopan unioni on heidän rinnallaan, kun he kohtaavat katastrofin alue- ja paikallistasolla. Tätä ei onnistu yksin tekemään. Ja tästä syystä, ja kun olemme nähneet erityisesti kesäiset eh, metsäpalot Kreikassa ja Portugalissa, ja olemme nähneet, kuinka satoja ihmishenkiä on menetetty ja valtavia taloudellisia mm, ongelmia syntynyt, eh, huomaamme, että Eurooppa ei ole tällä hetkellä vielä pelastuspalvelumekanisminsa kanssa tasolla, jolla pystyisi kohtaamaan suuret katastrofit. Ja nyt hiukan vuosi komission tiedonannon jälkeen olemme tässä tilanteessa ja haluaisin kiittää komission jäsen Stiljanidista hänen tuestaan. Hänen, tuolla meillä on nyt pelastuspalvelumekanismi. Kyseessä on uusi väline, äh, RESC-EU. Äh, kyseessä on siis vahvistaa niitä mekanismeja, joita on jo käytössä eri jäsenmaissa. Tarkoituksena on vahvistaa äh, kapasiteettiamme siellä, missä se on tarpeen. Luonnollisesti tarkoitus on myöskin ennaltaehkäisyä ja valmistautumista vahvistaa Euroopan unionin tarkoitus on olla jäsenmaiden rinnalla, kun ne kohtaavat luonnonkatastrofeja tai muita katastrofeja, joita saattaa valitettavasti tapahtua esimerkiksi erilaisia kemiallisia, radiologisia tai ydinkatastrofeja. Ja haluaisin äh, metsäpalojen yhteydessä myöskin todeta, että tämä on myöskin ympäristösuojaava toimi. Noin 20 prosenttia maailmanlaajuisesti päästöistä liittyy paloihin, niin me haluamme myöskin vahvistaa niin ne torjuttaa. 26 tammikuuta italialaisen pelastuspalvelumekanismin isä tietyllä tavalla osallistui tähän Euroopan tason mekanismin laatimiseen. Zampaletti. Ja me halusimme tämän lisäksi tietyllä tavalla pelastuspalvelumekanismi Erasmuksen Ähm, jotta yhteistyö olisi vielä kattavampaa ja että meillä olisi eurooppalainen yhteinen standardi, niin että tämä olisi tärkeä väline käytössämme. Olemme myöskin ottaneet mukaan ähm, eri Euroopan unionin jäsenmaiden pelastuspalveluissa toimiville henkilöille ähm, tunnustamisjärjestämisen ja haluaisin myöskin äh, Lutsimandiakin kiittää tästä hirvettävän hienosta tuloksesta, jonka olemme nyt saaneet aikaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Zamperettihan on ollut meidän kollegamme, tunnemme erittäin hyvät hänet. Edustaja Sofko, olkaa hyvä. Predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, uvaženi povjereniče, na početku bih željela čestitati kolegici Elzabeti Gardini na vrlo dobro... Sallikaa minun kommentti sitä onnittelun herra Karinille, Rova Karinille, koska hän on tehnyt erittäin hyvää työtä käsitellessään pelastusvalmekanismeja Euroopan unionissa. Haluaisin myöskin esittää kiitokset komission Stelianidisille. Minä valmistelin äh, lausuntoa ja halusin korostaa nimenomaan kansallista kapasiteettia väestönsuojelussa – jossa mekanismit eri jäsenvaltioissa, niiden tulisi toimia niin, että ne ovat toisiaan täydentäviä. Uuden mekanismin tulisi estää riskejä. Meillä on monia metsäpaloja ollut viime vuosina eteläisessä Euroopassa ja on ollut todella tarvetta reagoida asiaan – Haluaisin pyytää, että ne maat, jotka eivät täysin voi osallistua, voisivat saada rahoitusta kuljetuksiin, miksi 50 prosenttia. Tämä on erityisen tärkeää Kroatialle. Kroatia todella tarvitsee tällaista ja tämä on todellakin hyvin tärkeää ajatellen kaikkea valmistelevia toimenpiteitä. Ja myös tämän mekanismin tulisi aina mahdollistaa sen, että jäsenvaltio voi valvoa sitä, miten tätä toteutetaan yksittäisessä jäsenvaltiossa. Haluan kiittää tästä mekanismista joka mahdollistaa sen, että Euroopan kansalaiset eivät jää yristyksiin. Joone, komissario. Ja kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme komission kannan komission jäsen Stilja Niides, olkaa hyvä. Ja kiitoksia siitä, että olette täällä kanssamme tänä aamuna. Olkaa hyvä. Dear chairman. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Osatan sanani parlamentille noin vuosi sitten – me esittelimme tämän ehdotuksen, jolla vahvistetaan Euroopan unionin perustuspalvelumekanismia. Tänä päivänä, kun vuosi on kulunut, parlamentti nyt äänestää kaikkein kunnianhimoisimmasta eurooppalaisesta perustuspalvelumekanismista ikinä. Tänä päivänä parlamentti äänestää asiasta, joka on poliittisesti ollut mahdoton vielä muutama vuosi sitten. Ystävien kesken voin sanoa, että voin puhua puhtaaksi. Työ oli erittäin hankala ja vaativa, kun pyrin saamaan jäsenvaltiot hyväksymään tämän upgradeauksen mekanismin vahvistamisen, mutta loppujen lopuksi onnistuimme yhdessä tässä erittäin kunnianhimoisessa yhteisessä tehtävässä. Joten Tänä päivänä olen erittäin ylpeä siitä, että olen eurooppalainen, Euroopan kansalainen. Haluaisin ilmaista ensinnäkin valtavan kiitollisuuteni esittelijälle Elisabeth Gardinille hänen johtajan kyvyistään. Kiitokset menivät tietystikin myös kaikille kollegoille. Zivna Zovka niin ikään kollega Fernandes ja kaikki muutkin eri poliittisten ryhmien edustajat ansaitsevat kiitoksensa ja myöskin parlamentin ryhmille ja koko parlamentille haluaisin antaa kiitokseni siitä, että näin laajalti haluttiin tukea näin uraa uurtavaa, mullistavaa ehdosta. Toivon mukaan tämä poliittinen tuki sitten osoittautuu todeksi seuraavan kerran, kun metsäpaloja syntyy. Haluan kiittää teitä myöskin antaamuksestanne, kun te pyritte viemään asioita yhteisen tavoitteeseen. Tarkoituksena on suojella kansalaisia, pelastaa ihmishenkiä ja pelastaa myöskin ihmisten elinkeino. Elimisen mahdollisuuden, että nyt halutaan paremmat mahdollisuudet reagoida välittömästi katastrofeihin. Tänä päivänä voin kertoa teille, että teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta mahdollisimman nopeasti saadaan niin sanottu RESC EU-siirtymävaihe. Katastrofeihin reagoimiskapasiteettia voidaan parantaa tämän kautta ja valmistautua tuleviin metsäpaloihin, joita vielä tämän vuoden aikana syntyy. Jäsenvaltioiden suunnalta on kuultu myöskin hyvin positiivisia myönteisiä uutisia – Haluan kiittää myöskin jäsenvaltioita myönteisestä asenteesta. Ei kannata kuitenkaan haihatella mitään harhakuvia. Katastrofit tulevat esiin yhä useammin, ovat yhä intensiivisempiä, yhä pahempia ilmastonmuutoksen vuoksi. Meidän täytyy voida tarttua näihin uusiin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Resk EUn tarkoituksena on paremmin varautua näihin katastrofeihin, jotka ilmastonmuutos aiheuttaa. Hyvät kollegat, tämä uusi lainsäädäntö painottaa entistä enemmän ennaltaehkäisyä ja valmiuksia. Euroopan parlamentti teki täysin selväksi, että näitä täytyy pitää prioriteettina. Olemme tehneet parhaamme, jotta saadaan aikaan järjestelmä, joka tarjoaa enemmän tukea jäsenvaltiolle, kun on kyse tiedonvaihdosta esimerkiksi ja siitä, kuinka jäsenet voivat oppia toisiltaan. Hyvät kollegat, tänä päivänä vaatimattomana voin sanoa, että nyt ollaan ottamassa ensimmäisiä askeleita uudella aikakaudella, kun on kyse eurooppalaisesta pelastuspalvelumekanismista. Kyse on Euroopasta, joka suojelee ihmisiä. Kuten usein olen sanonutkin, kansalaisia tässä halutaan suojella. Haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla jälleen kerran, että meidän kaikkien kannattaa olla nyt ylpeitä tästä saavutuksesta. Kiitoksia teille antamuksestanne ja kiitos siitä, että kuuntelette, mitä minulle sydämelläni. Äh, kiitoksia hyvä komission jäsen Saroksi ja edustaja Fernandes. Budjettivaliokunnasta, olkaa hyvä. Eurooppa joka suojelee jäsenvaltioita, on välttämätön ihmisen elämän suojeleminen on ehdoton prioriteetti. Portugalissa me näimme valtaisan tragedian, jossa yli sata ihmistä menetti henkensä metsäpalojen yhteydessä. Tämä ei saa tapahtua uudestaan. Tämä uusi mekanismi osoittaa myöskin, mitä on Euroopan unionin solidaarisuus. Ja luonnollisesti se ei ole ainoa ratkaisu, mutta, mutta se, että jaetaan itsemääräämisoikeutta tietyllä alueella, kuten väestönsuojelussa, itse asiassa vahvistaa sitä. Jäsenvaltiot lähtevät liikkeelle siitä, että suojellaan ihmisiä ja pyritään harjoittamaan ehkäisevää toimintaa, ja näin tulee olemaan vastaisuudessakin on myös valtiovarainministereitä, jotka eivät ole olleet kovin ihastuneita tähän sopimukseen. Kysymys on 200 miljoonasta eurosta, josta riideltiin. Se on naurettava summa vuoteen 2020 mennessä siis. Ja voidaan vain korostaa jatkuvasti sitä, miten tärkeä tämä mekanismi on. Ja nyt komissiolisen Stilian Niidisille haluan osoittaa kiitoksen, samoin myöskin esittelijä Gardinille ja Tärkeää on, että me kaikki olemme päässeet tässä sopimukseen. Se ei ollut helppoa, mutta osoittaa, että Euroopan unioni todellakin asettaa etutalalle ihmisten elämää. Kiitoksia. En näe edustaja Viinaria salissa, joten siirrymme eteenpäin poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. EVP-ryhmän puolesta edustaja Gambus poliittista minuuttia. Pyytäisin, että kunnioitatte rajoja. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Eurooppa perustuu solidaisuudelle ja siinä, että se suojelee kansojaan. Ja nyt me voimme todellakin muistaa tätä täällä tässä täysin salissa. Solidaarisuus perustuu sille perusperiaatteelle, joka on se, että annetaan apua – sellaisissa tilanteissa, jotka ovat ennen näkemättömiä. Tämä on nähty vuonna 2017 esimerkiksi metsäpalojen yhteydessä Galiciassa ja Portugalissa. Tällaisena hetkenä me voimme nähdä, että on, on tarpeen se, että Eurooppa on ensimmäistä, koska reagoivat tällaisiin katastrofeihin. Se, että otetaan käyttöön mekanismi, jolla suojellaan väestöä, siis tämä pelastuspuolimekanismi, olisi hyvin tärkeä asia, joka muodostaa osan eurooppalaista solidisuutta ja johtaa siihen, että voimme kokea olemme ylpeitä tästä unionista ja osoittaa sen, että yhtenäisyydellä voimme paremmin kohdata ne haasteet, joita meillä on edessämme. Siksi haluan kiittää esittelijää, edustaja Gardinia siitä, että on käsitellyt asiaa jos on aikaan hyvän lopputuloksen. Ja haluan myöskin kiittää siitä, miten mikä tulemaan vaikutus tulevaisuudessa tällä mekanismilla Euroopan yhteiskuntaan. Monet kiitokset puhemies, monet kiitokset komission jäsen. Paljon kiitoksia SND-ryhmän puolesta aloittaa Andrulakis. Nikos, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Viimeisten vuosien aikana monet Euroopan unionin kansalaiset äh, ovat ajatelleet, että meidän mekanismimme ja välineemme eivät ole hyödyllisiä tai ovat suorastaan heitä vastaan. Me olemme kuitenkin pyrkineet luomaan eurooppalaisen pelastuspalvelumekanismin, Tämä on todellinen solidaarisuusväline kansalaisten eduksi. Haavoittuvaisempien tukeminen, eettinen toiminta ympäristön suhteen ovat todellisuutta. Tämä kaikki alkoi Portugalin metsäpalojen jälkeen, tuon katastrofin jälkeen, mutta kuka olisi voinut kuvitella, että ennen neuvotteluja uusi tragedia iskisi Eurooppaan. Aivan Ateenan lähellä siellä yli sata henkilöä menetti henkensä. Nämä tapahtumat osoittivat meille kaikille, että meidän täytyy todellakin luoda tehokas vastaus kansalaisten huoliin. Ilmastonmuutoksen myötä ja koska jäsenmaiden tasolla valmistautuminen ei ole riittävää, me emme ongelmaa pysty ratkaisemaan. Meidän täytyy tehdä enemmän ja toimia yhdessä. Meillä on pitkä tie kuljettavanamme ja paljon esteitä edessämme, kun pyrimme luomaan Euroopan, jossa solidaarisuus vaatii tiettyjä kuluja. Näitä eivät kaikki ole valmiita maksamaan. Tässä on selkeä esimerkki siitä, kuinka jäsenmaiden välinen solidaarisuus on todellisuutta. Me luomme eurooppalaisen pelastuspalvelumekanismin ja siihen liittyvän palvelukapasiteetin yhdistämisen, joka tulee palvelemaan lähestulkoon kaikkea. Mikään jäsenmaa ei jää suojatta tai yksin. Ja samaan aikaan eh, jopa 75 prosenttisesti Euroopan unioni maksaa välineiden kunnossapidosta me olemme olleet eh, Kreikassa tilanteessa, jossa näihin katastrofeihin on ollut hyvin vaikea vastata talouskriisin vuoksi. Siksi tämä väline on äärimmäisen tärkeä. Ja lopultakin me tulemme jatkamaan solidaarisuuden tiellä. Me hylkäsimme alkuperäisen ehdotuksen. Se rankaisisi tai olisi rankaissut tiettyjä jäsenmaita, jotka turvautuvat välineeseen liian usein. Tämän sijaan me olemme varmistaneet, että koko järjestelmä on uudistettu niin, että tukisimme sen myötä jo olemassa olevia kansallisia toimintasuunnitelmia. Kaikkien jäsenmaiden täytyy voida tuntea olonsa turvalliseksi ja Euroopan unioni voi tukea käytännössä näiden katastrofien sattuessa. ECR-ryhmän puolesta äh, kaksi ja puoli, äh, puolitoista minuuttia, Jerki, olkaa hyvä. ECR-ryhmän nimissä haluaisin teitä, kollega Gardinen ja kaikkia kollega parlamentissa, samoin komission ja neuvoston edustajia kiittää siitä, että saatiin aikaan tämä toimintavälinen sopimus, joka vastaa kaikkien meidän vaatimuksemme, jotka liittyvät yhte- kiinteään yhteistyöhön. Tämä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat pyytää erityisiä pelastuspalvelutoimia silloin, kun ne omat resurssit eivät riitä, niin kuin esimerkiksi on nähty viime kesän metsäpalojen yhteydessä. Toivottavasti nyt eh, tulemme saamaan erityisiä sammutuskoneita tähän kesään mennessä, jotta voidaan taistella metsäpaloja vastaan, jotka todennäköisesti tulevat jälleen uusiutumaan. Uskon, että tässä onnistuu saada aikaan yhteistyötä, joka on hyvin harvinaista. Eh, pelastuspalvelu, toiminta ja katastrofien torjunta on sellainen toiminta, jossa tarvitaan nimenomaan hyviä käytänteitä, ja tässä me myöskin olemme maailmanlaajuisesti vastuussa. Kiitos.

Onorevole Papadimoulis GUE, yksi minuutti, olkaa hyvä. Είναι μία από τις λίγες θετικές ειδήσει. puhemies. Tämä on yksi niistä harvoista uutisista, jotka ovat hyviä yksi niistä harvoista hyvistä asioista, joita olemme onnistuneet täällä tuottamaan viime aikoina. Tämä johtuu parlamentin työstä ja komission jäsen Stiljanidiksen ponnistuksista ja neuvoston ja parlamentin välisestä yhteistyöstä. Me onnistumme vastustamaan vastustusta ja epäröintiä, joka oli valloillaan neuvostossa. Ja tämä onnistui komission jäsenen avulla. Meillä oli Portugalissa metsäpalokatastrofi, katastrofi ihmisenkiä vaatineita metsäpaloja. Tämän lisäksi meillä on ollut tulvia, meillä on ollut Kreikassa ja Italiassa luonnonkatastrofeja, jotka ovat vankineet ihmishenkiä. Myöskin Ruotsissa oli metsäpaloja, jotka iskivät pohjoisiin jäsenmaihin. Ja tämä tarkoitti sitä, että Pohjois-Eurooppa käsitti, ettei vain etelä ole luonnonkatastrofien vaarassa ja että meidän tuli todellakin täydentää Euroopan jäsenmaiden ponnistuksia eurooppalaisella välineellä niin, että Eurooppa toimisi paremmin. Ja tämä lopullinen teksti on nyt paljon parempi alkuperäisen verrattuna Euroopan parlamentin ansiosta. Nyt asia etenee oikeaan suuntaan ja siksi on hienoa, että parlamentti tukee asiaa. Olemme päässeet Poliittisryhmien puheenvuorot käyttöä. Puolitoista minuuttia edustaja Mandel, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ajankohtainen talvi minun kotimaassani Itävallassa on osoittanut sen, että vapaaehtoiset palokunnat, palvelu, pelastuspalvelut ja muut tahot ovat olleet erittäin hyvin valmistautuneita katastrofitilanteisiin paikallisella ja alueellisella tasolla me olemme Euroopan unioni. Meillä täytyy olla voimaa siihen, että emme ole riippuvaisia ulkopuolelta olevasta avusta silloin, kun on kysymys suurista katastrofeista, jotka ovat ennakoimattomia ja joita joihin täytyy reagoida yli, alueet ylittävällä tasolla. Siksi on hyvin tärkeää, että Euroopan komissio on lu, nyt käynnistynyt uudestaan tällainen tyyppisen pelastuspalvelumekanismilla. nyt monien kollegojen kanssa, jotka täällä ovat todenneet, että täällä parlamentissa – me olemme selvästi parantaneet tätä ehdotusta. Se on vähemmän keskittynyt, vähemmän byrokraattinen ja olen iloinen siitä, että Itävallan puheenjohtajakaudella viime kädessä saatiin asia vietyä menestyksekkäästi päätökseen ja että me parlamenttina voimme nyt hyväksyä tämän lopputuloksen. Alkuperäinen komission ehdotus, jossa oli suunniteltu tällainen käskytys- ja valvontatoiminta eu tasolla, saamme nyt sellaisen ta- paketin, jossa on kysymys yhteistyöstä ja tuesta, jossa annetaan tukea ennen kaikkea ennakkovalle toiminnalle alueellisella ja paikallisella tasolla, ja Itävallalla on oma osuutensa esimerkkinä tässä, ja totta kai myöskin se, että pystytään toimimaan ilman, että ollaan riippuvaisia ulkoisesta tuesta. E Kiitoksia edustaja Zorin, ja puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tänä päivänä keskustelemme täällä Euroopan pelastuspalvelumekanismista. Jäsenvaltiot voivat tukea toisiaan näissä kysymyksissä ja Euroopan unioni on myöskin kuvassa mukana auttaa esimerkiksi koordinoinnissa toistaiseksi katastrofeihin. Reagoiminen on perustunut vapaaehtoisuuteen ja solidaarisuutta ei niinkään puuttunut, vaan yksinkertaisesti puuttui välineitä Resk EU tulee tuoman mukaan, mukanaan parannuksia tilanteeseen. Voidaan varautua paremmin katastrofeihin ja myöskin solidarisuus voidaan konkreettisemmin toteuttaa käytännössä. Sitten voidaan auttaa paremmin kansalaisia katastrofin iskiessä. Jäsenvaltiot voivat paremmin reagoimaan, voivat paremmin reagoida omin avuin myöskin katastrofeihin. Rest EU ei ole asioita voidaan noinkaan asettaa kyseenalaiseksi siksi, että poliittisesti tai byrokraattisesti syntyisi jotain ongelmia siitä. Monivuotisessa rahoituskehyksissä vuoden 2020 jälkeen Tämä on siis asia, minä olin itse esittelijänä. Täytyy tämä ottaa kaikki huomioon ja komission pitäisi myöskin reagoida, mitä lainsäädäntöehdotuksia tullaan tekemään, miten rahoitus voidaan kuntoon ja niin poispäin. Vielä tällä lainsäädäntökaudella täytyy asia saada hoidettua kuntoon monet rahoituskehykset, koska katastrofit eivät ja Me tarvitsemme resk EUn nyt heti. Edustaja Ferreira, yksi minuutti, joka hyvä. Kiitoksia puhemies on toivottavaa ja hieno asia, että me toimimme, kun luonnonkatastrofeja tapahtuu, erityisesti suuria sellaisia. Tällainen hy- yhteistyö voi ja sen pitäisi pitää sisällään äh, kapasiteetin käytön koordinointia, mutta myöskin erilaisia ratkaisuja. Olemme itse asiassa tehneet mahdollisen. Äh, kolme metsäpaloa 2017 Portugalissa osoittivat tilanteen. Meidän täytyy tehdä ennaltaehkäisyä. Meillä on hyvin paljon huolia olemassa. Huomaamme, että tulevassa monivuotoisessa rahoituskehyksessä rahoituksen pitäisi olla paljon korkeammalla tasolla katastrofien torjunnan alalla. Luonnonkatastrofit koskettavat usein sellaisia jäsenmaita ja väestön osia, joilla on kaikkein vähintä mahdollisuuksia vastata niihin. On aivan mahdotonta ymmärtää, me tee kaikkea mahdollista tässä tilanteessa ja toimi kunnianhimoisesti. Ja aivan päinvastoin meidän täytyy ehdottomasti pitää toiminta ja päätöksenteko kansallisena. Ylikansallinen komentoketju voisi olla liian pitkä ja liian monimutkainen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia näin. Siirrymme puheenvuoroihin ilman puheenjohtajalista. Kävison Ruiz, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin sanoa, että on hyvä, että käynnistetään mekanismi, joka koskee koko Eurooppaa, lisää Eurooppaa, lisää solidarisuutta ja tämä vaikuttaa myöskin tällaisiin luonnonkatastrofeihin, niiden kohtaamisiin, jotka uhkaavat Eurooppaa. On kuitenkin tärkeää saada myöskin muutettua Euroopan solidarisuusrahastoa, joka tulee myöskin kohtaamaan nämä haasteet, jotka liittyvät näihin katastrofeihin. On tärkeää, että otetaan huomioon se, että katsotaan, miten voidaan tehokkaita korvauksia tarvittaessa. Ja eh, on tärkeää, että kun katsotaan, mikä on tilanne alueella, otetaan huomioon sellaiset kriteerit, jotka koskevat myöskin tätä eh, alueen eh, henkilöasukaskohtaista bruttokansantuloa Tämä on hyvin tärkeää ja tämä voisi olla perustana myöskin, kun katsotaan, miten käytetään tasoisahastoa sellaisilla alueilla, jos tapahtuu katastrofia, miten se vaikuttaa niiden talouteen. On tärkeää, että on tärkeää saada aikaan myöskin todella synergiaa tämän eh, rahaston kanssa ja tämä oli se, mitä halusin sanoa, komission jäsen. Marias, prego, minu... Kiitoksia, edustaja Marias. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Yeah. Kiitoksia puhemies. Valitettavasti luonnonkatastrofit ovat esityslistallamme Euroopan unionissa ja tämä johtuu luonnollisesti ilmastonmuutoksesta. Sen vuoksi meillä on ollut hyvin vakavia luonnonkatastrofeja. Meillä on ollut Attikassa yli sata kuolonuhria Matisissa Atenan lähellä. Meillä on tulvia, meillä on tulipaloja Portugalissa, manieristuksia Italiassa, joihin monia henkilöitä kuoli. Kaikki tämä osoittaa sen, että Euroopan unionilla täytyy olla pelastuspalvelumekanismi, joka todellakin noudattaa solidaarisuuden periaatetta. Ja uskoakseni nyt tehty askel on askel oikeaan suuntaan. Jäsenmaiden täytyy ymmärtää, etteivät ne voi rangaista niitä maita, jotka haluaisivat tätä mekanismia, sillä valitettavasti luonnonkatastrofit tarkoittavat, että nämä maat tarvitsevat äh, palvelu, pelastuspalvelumekanismia. Meidän täytyisi tehdä enemmän niiden jäsenmaiden eduksi, jotka kärsivät näistä katastrofeista. Valitettavasti nämä ovat eteläisiä maita. Edustaja Kaidenpak, olkaa hyvä. Herr Präsident, die heutige... Puhemies, tämä päivän keskustelu osoittaa jälleen kerran selkeästi, että luonnonkatastrofeihin liittyvä ongelma on monialainen ongelma. Sen se pitää nähdä kyse on ilmastonmuutoksesta, aluesuunnittelusta, koulutuksesta, ammattikoulutuksesta, ennaltaehkäisystä kaikilla osa-alueilla. Meidän täytyy olla valmiita tämän tyyppisen katastrofiin. Tarvitsemme kunnollisen valvontajärjestelmän myöskin. päiväinen keskustelu toivon mukaan sitten johtaa siihen, että saadaan Euroopan peruspalvelu merkittävästi myötä vaikuttaa ongelmien ratkaisuun ja ehkäisyyn. Meidän täytyy katastrofitapauksessa koota voimat Euroopasta. Ei tarkoita sitä, että yksittäiset alueet tai yksittäiset toimijat jäsenvaltioissa tekevät kaikki yhdessä työtä, vaan tapauskohtaisesti Euroopan täytyy katsoa, kuinka voidaan antaa rahallista apua, teknistä apua ja tietoa ja osaamista niille alueille, joissa luonnonkatastrofi on iskenyt tai ihmisten aiheuttama katastrofi. Niin pitkälti kuin vaan mahdollista täytyy mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti pystyä liivittämään katastrofin seuraamuksia. Rope, prego, Kiitoksia edustaja Rope, yksi minuutti. gerbiamas pirmininke gerbiamas komissaari Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Kysymys, josta keskustelimme, on erittäin tärkeä. Tietyissä tapauksissa yksi ainut jäsenmaa ei pysty vastaamaan ongelmiin, joihin se törmää. Esimerkiksi mitä tulee Dastravoon ähm, ydinvoimalan valko -Venäjällä. Me tiedämme jo, että tuon ydinvoimalan rakentaminen tapahtui niin, että standardeja ei noudatettu kansainvälisiä ydinvoimastandardeja. Tämä voimala sijaitsee 20 kilometriä Euroopan unionin ulkorajasta. Tässä on mahdollinen riski, valtava mahdollinen riski kyseessä. Haluaisin tiedustella komissiolta, tekeekö komissio kaiken mahdollisen, jotta pakottaisi valko noudattamaan kansainvälisiä ydinturvallisuusstandardeja ja kansainvälisiä sopimuksia? Ja tekeekö komissio ennakoivia toimia, jotta voisimme puuttua tilanteeseen? Kiitoksia edustaja Kaputo. Kiitoksia puhemies. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen lopultakin olemme päättäneet vahvistaa unionin pelastuspalvelumekanismia. Se oli eh, eh, tiukasti koeteltuna metsäpalojen tapahtuessa vuonna 2017. Eurooppalainen pelastuspalvelumekanismi on vapaaehtoisuuteen pehtojava järjestelmä. Euroopan unioni koordinoi jäsenmaita, jotka vapaaehtoisesti osallistuvat sen toimintaan eh, avun pyyntöjen perusteella. Jäsenmaiden pitäisi voida reagoida nopeasti ja tehokkaasti luonnonkatastrofeihin ja myöskin jakaa pelastuspalvelumekanismin välineet tehokkaammalla tavalla. Parlamentti pyytää resk EUlle lisää resursseja. Se toimii, kun jäsenmaalla ei ole riittävästi mahdollisuuksia vastata katastrofiin. Ja se antaa jäsenmaille käyttöön mahdollisuuksia taistella metsäpaloja vastaan hyvin kenttävälineitä. Ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää myöskin erittäin hienosta työstä esittelystä. No, Viimeinen puheenvuoro, vastauspuheenvuoro komission jäsen Stilinidiselle, sitten esittelee Gardin, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kun tämä aloite lanseerattiin pari vuotta sitten, suoraan sanottuna hyvin paljon esiintyi vastahakoisuutta jäsenvaltioiden puolelta käsin. Tiedän, että kapasiteetin parantaminen on erittäin tärkeä asia. Tiedämme myöskin, että lisärahoitus on niin ikään tärkeä asia. Se, että paremmin katastrofiriskeihin voidaan reagoida, tämä on aivan yhtä tärkeää myöskin. Kaikkien tärkein asia, niin kuin tekin ymmärrätte, on se, mitä saadaan aikaan Resk EUn avulla – Eurooppalaisesta solidarisuudesta tulee vahvempaa ja myöskin tehokkaampaa. Eurooppalaisesta solidaarisuudesta tulee vaikuttavampaa ja myöskin kourin tuntuvampaa. Tämä on hyvin lähellä kansalaista, tämä on kaikkein tärkeintä. Kansalainen, varsinkin näinä aikoina, jolloin yhteinen Euroopan rakennushankkeemme on monien ihmisten kyseenalaistama, valitettava kyllä ja kun tärkeät Eurooppa-vaalit ovat tulossa. Nyt voimme osoittaa, että pidämme kiinni, kiinni lupauksistamme ja rakennamme Eurooppaa, joka suojelee, Eurooppaa, joka perastaa ihmishenkiä. Tämä on erittäin suuri saavutus. Kiitos jälleen kerran siitä. Minun on kuitenkin yksi neuvo. Hyvin paljon on saatu kokemusta yhteisistä ponnisteluista Tämä on kuitenkin ensimmäinen suuri askel, joka nyt otetaan. Meidän täytyy jatkaa vielä samalla tiellä, jotta voidaan parantaa eurooppalaista pelastuspalvelumekanismia myöskin muilla osa-alueilla. Esimerkiksi kun on kyse terveydenhoidosta. Se on seuraava suuri työsarka. Kiitos. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Seuraavaksi esittelen Gardini, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kuuntelin suurella ilolla kaikkia näitä puheenvuoroja. Tämä vahvistaa todellakin sen, että meillä on yhteinen tahto ja että yhteistyö eri poliittisten ryhmien ja jäsenten välillä on hyvin tärkeää. Tässä haluaisin myöskin katsoa sitä, kuinka pitkälle olemme tulleet tämän lainsäädäntökauden aikana, kun ennaltaehkäisyn käsitettä alettiin vasta käsittelemään – Sehän on nyt pelastuspalvelumekanismin olennainen osa. Tämä tekee minusta hyvin optimistisen ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää myöskin komission mhm. jäsentä, joka on lannistumatta pyrkinyt vakuuttamaan jäsenmaa. Tässä on tietyllä tavalla kulttuurillisia erojakin, kuinka helposti hyväksymme sen, että me tarvitsemme apua mietinnössä käsittelemme esimerkiksi Japanin Fukushiman katastrofia. Tällaista katastrofia mikään maa ei voi olla valmis kohtaamaan. Mitään epäröintiä ei siis pitäisi olla. Eurooppa on entistä vahvempi, sillä nyt parlamentin työn ansiosta ja komission työn äh, tuen ansiosta ja myöskin neuvoston ansiosta olemme tehneet Euroopasta turvallisemman. Olen onnellinen siitä, että on myöskin mahdollisuus luoda tämä siirtymävaihe, joka tekee mahdolliseksi olla heti valmiina ensi kesänä, sillä olemme nähneet, että katastrofit, tulipalot, jotka valitettavasti ovat kaikkein eniten ihmishenkiä vaatineet, ovat nimenomaisesti tapahtuneet kesäaikaan metsäpaloina. Haluaisin kiittää kaikkia vielä kerran. Ja kun Zamperlettille omistin tämän päivän, haluaisin vielä viitata niihin satoihin tuhansiin henkilöihin, jotka kaikkialla Euroopassa tekevät töitä kaikkien meidän turvallisuutemme eteen, jotka tekevät äh, väestön suojelussa töitä tai ovat äh, ähm, palomiehiä. Meillä on myöskin valtavan paljon vapaaehtoisia, jotka meitä suojelevat työllään. Me emme edellisellä kaudella luoneet pelastuspalvelusta määritelmää vielä, mutta yhtenäisyys ja tämä yhteinen tunne tulee olemaan äärimmäisen tärkeää, kun haluamme luoda Eurooppaa, joka miellyttää ihmisiä, joka suojelee ihmisiä, on solidaarinen ja on kansalaistensa rinnalla. Haluaisin teitä kaikkia kiittää. Tämä oli hienoa työtä. Paljon kiitoksia edustaja Cardini. Näin pääsimme keskustelun päätökseen. Luonnollisesti haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tämän asian parissa töitä. Ja esittelee myöskin seuraavaksi esityslistallamme meillä on äh, Jytti Gutelandin mietintö koskien äh, torjunta-aineiden kestävää käyttöä. Edustaja Gutelland ei ole paikalla tänään, joten hänen äh, puolestaan kuuntelemme Mirjam Dallia. Olkaa hyvä arvoisa presidente. Um, puhemies. Tervetuloa komissaari tervetuloa kollegat. Haluan aluksi kiittää Jytte Kuutelandia työstä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön yhteydessä. Kuten totesitte, Jytte ei tänä vuonna voi olla täällä meidän kanssamme, mutta haluan kuitenkin antaa tunnustukseni hänen, hänelle tehdystä työstä tässä kysymyksessä yhdessä varjostelijoiden kanssa. Olen yksi niistä, jotka voimakkaasti uskovat siihen, että tämän päivän intensiivinen torjunta-aineiden käyttö kautta Euroopan ei enää ole kestävää. Se, että käytetään torjunta kestämättömällä tavalla, on haaste ympäristölle, mutta myös ihmisten terveydelle. Ja sillä voi olla vakava vaikutus sekä viljelijöihin, jotka käyttävät näitä tuotteita, samoin kuin laajempaan yleisöön, joka voi joutua tekemisiin vaarallisten kemikaalien kanssa, joita on torjunta-aineissa, esimerkiksi puistoissa tai koulujen pihoilla. Torjunta-aineiden kestävä käy, käyttöä koskeva direktiivi tarjoaa monia mahdollisuuksia, joilla voidaan Euroopassa saavuttaa torjunta-aineiden kestävä käyttö. Mutta on hyvin selvää, että jäsenvaltiot eivät pane toimeen tätä lainsäädäntöä asianmukaisesti. Sen sijaan näemme tilanteen, jossa torjunta-aineiden käyttö Euroopassa kasvaa jatkuvasti. Se on kasvanut 1990-luvulta lähtien. Ja yllä, huolimatta siitä, että on tietoisuutta maatalouden, kestävästä maataloudesta ja sitten olemme, että on kehitetty torjunta joita voidaan käyttää pieninä annoksina. Me kuitenkin näemme, että keskimäärin torjunta käyttö ei ole vähentynyt lainkaan viime vuosina, vaikka on voi nähty jonkin verran edistystä ajatellen ja erilaisten ruiskutusaineiden valvontaa ja koulutus ja sertifiointiohjelmien toteuttamisessa siinä, miten käytetään torjunta-aineita, on tapahtunut hyvin vähän edistymistä siinä, miten olisi otettu käyttöön vaihtoehtoisia tekniikoita. On myöskin niin, että ei ole selkeitä mitattavissa olevia tavoitteita jäsenvaltioiden kansallisissa toimintasuunnitelmissa. Monet näistä suunnitelmista eivät määrittele sitä, miten nämä tavoitteet pitäisi saavuttaa. Me koemme voimakkaasti, että edistystä puuttuu myös integroidussa eh, torjuntaineen käytössä. Me tarvitsemme sitä, että jäsenvaltiot ottavat asian vakavasti, koska Euroopan kansalaiset yhä enemmän huolestuvat tilanteesta ja, ja haluavat, että vähenee riippuvuus torjunta-aineista. Euroopan viljelijöillä on täysi oikeus voida käyttää sellaisia aineita ja tekniikoita, jotka eivät vaaranna heidän omaa terveyttään ja jotka eivät myöskään vaikuta kielteisesti ympäristöön eivätkä viljelymaahan. Me tarvitsemme kimmokkeita, joilla voidaan saada aikaan muutoksia niin, että viljelijät pystyvät käyttämään vähemmän torjunta-aineita, että pyritään käyttämään myöskin kestäviä ei-kemiallisia vaihtoehtoja. SED-ryhmälle on erittäin tärkeää se, että Euroopan unionin jäsenvaltiot lisäävät ponnistelujaan saadakseen aikaan torjuntaneiden kestävää käyttöä. Meidän täytyy väsymättä jatkaa työtä niin, että saamme aikaan ympäristön, joka ei ole myrkyllinen, jossa voimme varmistaa sen, että ihmisten terveys ja ekosysteemit ovat turvassa nykypäivän laajalta torjuntaneiden käytöltä. Meidän pitää varmistaa se, että jäsenvaltiot saavat aikaan toimintatuloksia niin, että viljelijät, kuluttajat ja kansalaiset kaikki voivat hyötyä olemassa olevasta kestävistä metodeista. Mitä tulee kestävän torjuntainen käyttöön direktiivin toteuttamiseen, se on tärkeää, että tämä toteuttaminen tapahtuu, koska se on avain sille, syntyy muutos. Haluan lopuksi todeta, että on ollut hyvää yhteistyötä vastuussa olevien tar- varjostelijoiden ja jyten välillä. Haluan kiittää kaikkia kollegoja eri poliittisista ryhmistä rakentavasta lähestymistavasta ja arvokkaasta tuosta Jyten työlle. Tänään myöhemmin parlamentin jäsenet olemme tilanteessa, jossa voimme lähettää selkeän viestin kaikille jäsenvaltioille siitä, että olemme yhdessä kansalaisten rinnalla kautta Euroopan odottamassa sitä, että jäsenvaltiot vahvistavat toimenpiteetään ja konkreettisesti edistävät torjuntainen kestävää käyttöä Euroopassa. Eh,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 on aivan selvää, että torjunta-aineita on mahdollista käyttää kestävämmällä tavalla ja on myöskin aivan selvää, että maanviljelijät ovat kaikkein suurin intressiryhmä sille, että maaperämme pyhyy, pysyy puhtaana. Tähän tekstilimentamaan keskittyy maan viljelys käyttää kaikkein eniten näitä tuotteita, mutta mutta näitä pitäisi käyttää ammattilaisten kesken eikä kaikilla muillakin sektoreilla. Meillä on myöskin muita syitä pyrkiä suojelemaan ympäristöä. Torjunta-aineen poistaminen ei kuitenkaan ole mikään ratkaisu. Meidän täytyy käyttää niitä, joiden vaikuttavat aineet eivät ole vaarallisia. Euroopan unionissa on elintarviketurvallisuusjärjestelmä, joka on kaikkein turvallisin koko maailmassa. Meillä on 97,2 prosenttia tuotteista sellaisia, jossa jäämät ovat laillisten arvojen alapuolella. Ja monet ovat biologisia yhdisteitä. Nämä ovat tosiasioita. Kiitoksia. Kiitoksia komission puolesta komission jäsen Andrea Kaitis. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olemme kanssanne tänään. Olkaa hyvä. I am delighted. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Olen erittäin iloinen tämän päivän täysistuntokeskustelusta. Nyt puhutaan torjuntaiden kestävästä käytöstä ja tätä koskevasta direktiivistä. Teidän valiokunta-aloitteinen mietintönne on erittäin tervetullut. Se merkittävä tavan myötä vaikuttaa tai edistää työtämme tässä tärkeässä asiassa. Haluaisin aluksi painottaa sitä, että meillä on yhteinen huoli ja yhteinen tavoite suojella kansalaisten terveyttä, varmistaa ympäristön terveys, eläinten terveys. Ja meillä on nämä kaikki yhteiset tavoitteet eurooppalaisten kanssa. Eurooppalaiset ovat yhä kiinnostuneempia siitä, kuinka elintarvikeita tuotetaan ja haluat varmistaa sen, että tämä kaikki tehdään kestävällä tavalla. Tämä on erittäin päivän polttavaa keskustelua. Voisin muistuttaa teitä siitä, että Euroopan unionilla on kaiken kattava lainsäädäntöpaketti, joka liittyy kasvinsuojeluaineisiin, niiden markkinoille tuomiseen, vaikuttaviin aineihin ja niin poispäin. Vaikuttavat aineet täytyy ensin hyväksyä EFSassa Euroopan tasolla. Sitten konkreettisesti katsottuna torjunta-aineet täytyy sitten päästä markkinoille jäsenvaltioiden tasolla, jäsenvaltioiden luvalla. Ja täytyy osoittaa, että aineita voidaan käyttää sellaisella tavalla, joka on terveellistä ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Siitä huolimatta, kuten mietinnössäkin todetaan, Euroopan kansalliset vaativat vielä enemmänkin. Tämä se syy, miksi direktiivi, joka liittyy torjuntaiden kestävän käyttöön, hyväksyttiin. Se edellyttää kansallisia toimintasuunnitelmia, joissa tarkastellaan takaa asetetaan tavoitteet, toimenpiteet, määrälliset tavoitteet ja aikataulut riskien vähentämiseksi silloin, kun on kyse ihmisten terveydestä ja ympäristön terveydestä. Komission täytyy sitten arvioida kansallisia toimintasuunnitelmia. Euroopan parlamentille neuvostolle Lähetettiin tästä asiasta raportti vuonna 2017 komission kertomus. Siinä todettiin, että kansalliset suunnitelmat ovat merkittävä askel kohti torjuntaiden kestävää käyttöä, mutta siitä huolimatta merkittäviä aukkoja ja puutteita oli vielä monessa suhteessa. Jäsenvaltioiden piti parantaa suunnitelmien laatua ja jäsenvaltioiden piti luoda mittauskelpoiset indikaattorit ja tavoitteet osana pitemmän aikavälin strategialla vähennetään riskejä ja niitä vaikutuksia, joita torjuntainen käytöllä on. Kertomuksessa myöskin todettiin, että vaikkakin integroitu tuholaisten torjunta oli tarpeellista, jäsenvaltio ei ollut tarkempia tavoitteita tällä alla sen varmistamiseksi, että täytäntöpano on asianmukaista. Tämä osoitti selkeästi, että lisää työtä tehdä minä en vaati jäsenvaltioita lisää toimia. Minun palveluni ovat, on ryhtynyt moniin lukuisiin toimiin. Esimerkiksi kansallisia toimintasuunnitelmia arvioidaan. Palveluni kirjoittivat kaikille jäsenvaltioille kertoi jäsenvaltioille niiden suunnitelmien puutteista ja aukoista ja vaadittiin kansallisten suunnitelmien korjaamista. Komissio on myöskin tehnyt tarkastuksia jäsenvaltiossa ottaakseen selville, kuinka direktiiviä pistetään täytäntöön, pistetäänkö se kunnon täytäntöön vai ei. Tuo tarkastuksessa oli kaksi tavoitetta. Hyviä käytäntöjä haluttiin jakaa jäsenvaltioiden kesken ja toiseksi mikäli jäsenvaltiot eivät ole päässeet tavoitteeseen direktiivin mukaisesti, jäsenvaltioiden piti ryhtyä pohtimaan uusia toimia komission löydösten pohjalta. Oli ilo voidessani kertoa, että viime kuussa jäsenvaltiot äänestivät sen puolesta, että komissio pistää direktiiviä täytäntöön harmonisoidun riskiindikaattori lähestymistavan pohjalta siukunokille kasvinsuojeluaineista. Nämä täytäntöpanot toimet ovat nyt tarkastelun kohteena neuvoston puolella ja myös Euroopan parlamentin käsittelyssä, siis teidän käsittelyssänne. Kannustaisin teitä äh, suhtautumaan suopeasti tähän komission ehdotukseen. Indikaattori tullaan laskemaan ja julkaisemaan viiden luen lopussa. Totesin vielä, että en näe, että nämä kaksi kaksi indikaattoria liittyvät direktiiviin ovat vielä tien pää pikemminkin. Tämä on vasta alkua, kun pyritään laatimaan kokonaisvaltainen riskiarvio silloin, kun on kyse kasvinsuojelusta kautta Euroopan integroitu tuholaisten torjunta on tämän direktiivin kulmakivi. Kuten itsekin huomaatette mietinnössänne, niin jäsenvaltiot eivät ole integroitua tuoresten periaatetta omaksuneet riittävän tiukasti, eikä myöskään valvonta ole riittävää. Oli ilo vuodessa kertoa, että komission palvelut ovat järjestämässä toukokuussa työryhmäkokousta, jossa kehitetään välinen valikoima jäsenvaltioille, jotta asiat saadaan kuntoon. Teidän mietinnössä myöskin huomautetaan siitä, kuinka tärkeää on saada aikaan torjunta joihin liittyy vähemmän riskejä.